Okay. I was informed that uh, Mrs. Corazza Bild. Edustaja Corazza Bildillä on työjärjestyspuheenvuoro. Please, please let's listen to our colleague. Nyt kuuntelemme kollegaa. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Minä haluaisin ottaa esille asian äänestyspetoksesta, jota Rova Pen on harjoittanut. Sillä saisiko nyt käyttää puheenvuoron? In October. Niin, lokakuussa, lokakuun täysistunnossa That they should respect at least. kollegojen tulisi kuunnella edes. So. Lokakuun täysistunnossa. Rova Koratsa Lokakuun täysistunnossa kollegojen kanssa me otimme esille tämän asian. Silloin te sanoitte, että sallisitte, että asia tutkittaisiin virallisesti, niin me edelleenkin mietimme sitä, mikä on tulos tästä tutkinnasta kaikkien näiden kuukausien jälkeen. Herra Marcel de Graaf, joka on Euroopan kansakuntien vapauden ryhmän puheenjohtaja, on saanut rangaistuksen äänestyspetoksi, joka koski ansasaloitetta, mutta me ole kuulleet mitään äänestyksistä, joissa herra Nikola B. käytti Rovalle Penin äänestyskorttia. Hänhän on Front Nationalin pääsihteeri hän äänesti äh, päästökauppajärjestelmästä. Toivon, että teillä on meille uusi, uutisia, herra puhemies. Have to inform you that I was tasked. Minun täytyy teille ilmoittaa, että puhemies pyysi minua välittämään teille tiedonannon, joka liittyy nimenomaan tähän asiaan. Mutta edustaja Le Pen on pyytänyt puheenvuoroa, joten annan sen hänelle ensin. Olkaa hyvä. Hyvät kollegat, edustaja Koratsa teillä on todella pakko mielelle minua kohtaan. Kiitoksia vain tästä. Haluaisin kertoa teille, että toisin kuin hänen kehittämät valheelliset väitteet, minä, minut on todettu täysin viattomaksi tässä asiassa. All right, now, because hyvä nyt, koska ilmoitin asiasta ja koska tämä liittyy aiheeseen, josta keskustelemme nyt, haluaisin lukea teille tekstin, jonka minulle on, joka minulle on toimitettu ja joka minua on pyydetty lukemaan puhemiehen puolesta. Lainaus alkaa. Kuten varmastikin muistatte, äänestysten aikana täysistunnossa 28. lokakuuta 2015 Edustaja Koratsa Bild pyysi puhemiestä vahvistamaan tilanteen, jossa edustaja Le Penin äänestyskonetta käytettiin edustajan poissa ollessa. 17. joulukuuta 2015 parlamentille kerrottiin puhemiehen päätöksestä antaa sanktio edustaja de Graafille hänen käytöksestään aikaisemmin mainitun äänestyksen aikana siksi, että hän käytti edustajalle pienin äänestyskonetta. Tämä sanktio tarkoitti sitä, että hänen päivärahansa evättiin viiden päivän ajalta. Tämän lisäksi kuultuaan monia jäseniä ja herra Beitä, puhemies on päättänyt antaa sanktion myöskin edustaja Beille samasta syystä samaan äänestykseen liittyen, koska hänkin käytti edustaja Le Penin äänestyskonetta. Sanktio vastaa viiden päivän päivärahan eväämistä. Jäsenet ovat saaneet tiedonannon tähän päätökseen liittyen. Lainaus päättyy. Siirrymme nyt. Edustaja B, olkaa hyvä. Olkaa hyvä. Oui, euh, monsieur le président. Puhemies. Perustan puheenvuoron työjärjestyksen artikloille 164-167. Haen tietenkin muutosta tähän sanktioon, joka ei ole mitenkään juridinen, joka ei perusta todisteille. Schulz käyttää totalitaarista hallintoa puhemiehen roolissaan. Näin hän osoitti viime tiistainakin YK edustajien edessä. Tämä päätös perustuu eh, turhiin varhaisiin syytteisiin ja lähteisiin, joita en ole voinut eh, tarkastaa. ja tämä rikkoo täysin puolustusoikeuksia ja työjärjestyksen artiklasta 67. Haluaisin muistuttaa, että tässä asiassa minun ei pidä osoittaa viattomuuttani, niin vaan vaan näiden syyt, minua syyttäjien on esitettävä todisteet syyllisyydestä, niin kaikki ovat varmasti huomenneet, että eh, Schulz käy kampanjaa uutta mm, puhemies kautta varten EPPn eh, eh, e kustannuksella. We have taken, we have taken note. Olemme kirjanneet ylös päätöksenne haastaa puhemiehen päätös, mutta nyt edustaja Corazza Bildt pyysi puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Mr. Chairman, very quickly to say that... Puhemies, hyvin nopeasti haluaisin mainita, että kyseessä on julkinen valhe, mensonge, kuten sanotaan ranskaksi, sillä edustaja Nicola Bay itse sanoi henkilökohtaisesti minulle äänestäneensä edustaja Le Penin puolesta. Hän sanoi näin automatkalla lentokentälle. Frederik Reis oli todistajana. Tämä osoittaa, että parlamentin sääntöjä on näin rikottu, hyvä varapuhemies. I take, I take the, that the communique, which is Kirjaan ylös tämän tiedon anto, kuten sanoi, liittyen edustaja Bain sanktioon on